kansainvälistä suojelusta. Komission jäsen Andrew Kaitis, teillä on puheenvuoro. Okay, thank you. don't worry i know very well your job. <laughs> Sorry. I welcome this. Kiitos tästä toista mahdollisuudesta käsitellä väärinkäytösten paljastajina sen jälkeen, kun komissiosar Jehdova käsitteli tätä kymmenen kuukautta sitten. Väärinkäytösten paljastamiseen tarvitaan siviilirohkeutta. Tämä liittyy hyvän hallinnon ja korruption torjuntaan. Pitää ajaa ilmaisun vapautta ja lehdistön vapautta, ja niin kuin huhtikuun keskustelussa sanottiin, ei ole olemassa mitään kattavaa harmoisuutta tapaa, millä suojella väärinkäytösten paljastajia. Komissio on hyvin tietoinen siitä, että parlamentti on oikeilla linjoillaan pyrkiessään tällaisen saaman aikaiseksi. Tehän tiedätte, että on sellaisia tapauksia, joilla ei joita ei ole säädelty EUn tasolla, niin sitten jäsenvaltiot tekevät sääntelyn. Me tarkastelemme ihmisoikeustuomioistuimen ja päätöksiä liittyen asiaan ja myös Euroopan neuvostossa mietitään mahdollista yleissopimusta. Me komissiossa olemme kuunnelleet 2014 Euroopan neuvoston suositusta, joka koskee väärinkäytösten paljastajia ja pyydetään, että Euroopan neuvoston jäsenvaltiot saisivat aikaiseksi säädöspuitteet ja institutionaaliset puitteet, joilla suojataan väärinkäytösten paljastajia. Komissio pitää hyvänä sitä, että jäsenvaltiot ovat jo saaneet aikaiseksi tällaiset institutionaaliset puitteet. EUn väärinkäytösten paljastussääntöjä on vain jollain aloilla, joita ei siis EU-tasolla säädelty. Ja sitten muistuttaisin myös 2014 joulukuun rahanpesudirektiivistä. Siinä mainitaan niiden henkilöiden suojelu, jotka ilmoittavat epäilyttävistä rahoitustoimista. Viime vuonna myös markkinoiden väärinkäyntödirektiiviin tehtiin muutoksia. Jäsenvaltioiden on ryhtyä toimiin suojatakseen väärinkäytösten paljastajia, jos he ilmoittavat lain rikkomisesta. Ja päätitte myös yrityssalaisuuksien paljastamisesta tämä direktiivi suojaa paremmin väärinkäytösten paljastajia. ja sen mukaan, jos näitä liikesalaisuuksia paljastetaan, niin tästä ei pidä syyttää ketään, jos tarkoituksena oli näin ilmoittaa yleisen edun nimissä jostain väärinkäytöksestä. Ja 2014 EUn korruption vastainen raportti. Siinä katetaan väärinkäytösten paljastaminen kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on tärkeä asia keskusteluissa jäsenvaltioiden kanssa tämän raportin ilmestymisen jälkeen. Komissio haluaa varmistaa, että väärinkäytöksien paljastajat, jotka ilmoittavat korruptiosta tulevan yleisen syyttäjän toimistoon, on tärkeää, että heille annetaan oikean tasoista suojelua. Kuten tiedätte, yleisen syyttäjän viraston perustamisneuvotteluja vielä jatketaan. Olisi tärkeää saada tähän Euroopan parlamentin tuki. Yhteenvetona EUn tasolla on jo tehty paljon niillä aloilla, jotka kuuluvat EUn toimivaltaan. Komissio tarkkailee kehitystä ja mietitään, tarvitaanko lisätoimia EUn tasolla. Nyt jään mielenkiinnolla odottamaan teidän ajatuksenne siitä, miten näillä toimilla voitaisiin parantaa väärinkäytösten paljastajien suojasta. Kiitos. Thank you very much, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt EPP-ryhmän puolesta edustaja Voss. Kiitos puhemies. Kiitos myös komission jäsenelle siitä, että hän lausui tästä väärinkäytösten paljastajat aiheesta. On tärkeää, että me periaatteessa käsittelemme sitä, miten voitaisiin suhtautua tähän asiaan järkevästi ja erityisesti on syytä pohtia mahdollisuuksien rajoja, sillä väärinkäytösten paljastamisessa on usein sellainen tilanne, että sitä pidetään jonkinlaisena ihmelääkkeenä. EPP puolesta sanoisin, että tällaista hyvin kattavaa suojaa, joka menee normaalia rikosoikeudellista suojaa pidemmälle väärinkäytösten paljastamisen yhteydessä, pitää harkita tarkoin, mutta periaatteessa emme kuitenkaan kiistä sitä, että väärinkäytösten ja pitäisi suojella jollakin tavalla. Yritykset ja erilaiset organisaatiot on saatava tekemään sellaisia rakenteita, jotka mahdollistavat väärinkäytösten paljastamisen ja tietyn oikeudellisen suojan. Aihe on siksi niin hankala, että se kattaa hyvin paljon erilaisia asioita, mielipiteenvapaus, tietosuoja, liikesalaisuudet, verotus, petosasiat ja niin edelleen. Yksittäistapauksissa on aina katsottava asiaa erikseen, ei voida todeta vain yleisesti, että nyt suojellaan kaikkia samalla kaavalla, vaan on aina katsottava, mitä osa-alueita kuhunkin yksittäistapaukseen kuuluu. Väärinkäytösten paljastaminen on myöskin asia, joka liittyy kansalliseen toimivaltaan ja siksi erilaisia periaatteita ja suuntaviivoja voidaan kyllä vaihtaa valtioiden välillä. Oikeusvaltion periaatetta on joka tapauksessa noudatettava tässä yhteydessä. Kiitoksia. Ja SND-ryhmän puolesta edustaja López Aguilar. Gracias, señor presidente, comisario. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Mistä täällä oikein puhutaan täällä Euroopan parlamentissa? Tämä on todella ajankohtainen asia, vakavasti otettava asia, sillä on todella huolestuttavaa, miten perusoikeuksia turvataan ja ihmisten yksityisyyttä, mutta on huomioitava myös kaikki englannin kielillä whistleblower henkilöihin liittyviä asioita. Kyseessä ovat siis väärinkäytösten paljastajat, jotka liittyvät petoksiin, taloudellisiin rikoksiin, ympäristörikoksiin, joita varten tarvitaan hyvää yhteistyötä eri lainvalvonta viranomaisten välillä. Ja tästä täällä puhutaan. Miksi tämä on niin ajankohtaista? No tietysti tämän niin kutsutun Snowden tapauksen takia tällöin kävi selväksi, miten Euroopan eurooppalaisten ja myös muiden maailman kansalaisten ihmisoikeuksia tai perusoikeuksia tallotaan e, e, Yhdysvaltain tiedustelupalvelun toimesta. Ja on tärkeää huomioida se, miten ihmiset voivat kertoa veronkierrosta, ympäristörikoksista, kansanterveyden vaikutusta rikoksista ja on selvää, että kaikki nämä asiat on EUn toimista taattava. Euroopan parlamentti on käsitellyt tätä asiaa 2013. Minä joiden valiokuntaa, jossa puhuttiin eh, mass surveillance valvonta-asiasta ja päätelmät hyväksyttiin lokakuussa 2015 ja Libe-valiokunnassa pidettiin kuulumistilaisuus ja tehtiin selväksi, että tarvitaan suojapuitteet jotta perusoikeuksien artiklan 11.34.1 sisältö taattaisiin, että tämä toimisi Euroopan neuvoston ja OECD ja etyön ajatusten mukaisesti. Ja erityisesti meidän pitää suojata näitä väärinkäytösten paljasta ja pitää miettiä sitä, miten näiden tiedonantajien eh, turvallisuutta pitää suojata. Tarvitaan Euroopan laajuista lainsäädäntöä, joka toimii tämän valvonta komitean tehtyjen mukaisesti, jota minä siis johdin. Meidän on tehtävä tämä työ. Kiitos. Ja ESR-ryhmän puolesta edustaja Tomasic. Kiitoksia puhemies Väärinkäytösten paljastajien rooli on erittäin tärkeä kaikille yhteiskunnalle. Äh, nämä ovat vastuullisia ja rohkeita henkilöitä, jotka varoittavat meitä ongelmista ennen kuin niistä tulee sellaisia, että niitä ei voida ratkaista. Valitettavasti he harvoin saavat tunnustusta ja usein äh, he pettyvät järjestelmään ja lähtevät työpaikaltaan muutaman vuoden kuluessa valtioissa, joissa äh, laki on oikeusjärjestelmä on epävakaa, paljastajat harvoin saavat korvauksia, monissa maissa he voivat, voivat käyttää parhaita asianajia, koska heidän vastustajansa ovat suuryrityksiä ja usein politiikka flirttailee paljastajien kanssa, koska he tuovat helppoja pisteitä poliitikoille. Poliitikkojen pitäisi kohdella paljastajia äh, Ähm, väärinkäytösten paljastajia paljon vastuullisemmin. Äh, kiitos heidän ymmärtämyksensä asiasta sisäpiiriläisinä he usein tarjoavat hyviä tuloksia. Siksi meidän pitäisi edistää väärinkäytösten paljastajien roolia yhteiskunnissamme ja meidän maidemme täytyy tehdä kaikki kaikkensa, jotta oikeusapu olisi aina käytettävissä. Myös kolmansien maiden paljastille on tarjottava turvapaikkaa Euroopan unionissa, jotta voitaisiin suojella heitä heidän perheitään kostolta ja ehkä kuolemalta. Seuraavaksi Pagasurtuntoa Ruiz. Kiitos puhemies ja Kiitos sinne sen Näin myöhään illalla olen samaa mieltä edustaja Lopez Aguilarin kanssa siitä, että tarvitaan suojelupuitteet. Tässä puhutaan valkohanskaista rikollisista, jotka pystyvät rikoksensa piilottamaan, ja koska he ovat kovin älykkäitä ja on hyvin vaikea löytää nämä rikokset ja todistaa, että kun suuryritykset syyllistyvät näihin rikoksiin. Näin todellakin tapahtuu ja kun tapahtuu jotain esimerkiksi puolueissa ja eri tasoilla on hyvin vaikeaa rangaista näitä ihmisiä. On hyvin tärkeää, että on näitä paljasta, joita rankaistaan rikoksista. 2005 voimaan astunut yleissopimus, siinä huomioidaan nämä tapaukset, mutta suojelua ei kuitenkaan anneta tarpeeksi. Suurin osa maista vain eh, suurin sanoin puhun näistä asioista, mutta ei tee sen enempää. Ainoastaan neljässä jäsenvaltiossa on lainsäädäntö, joka liittyy suojeluun. On hyvin tärkeää saada aikaiseksi tällaista lainsäädäntöä. Minun maani Espanja on viimeisten joukossa tässä asiassa me olisimme voineet vapautua korruptiosta ja jos meillä olisi ollut väärinkäytösten palestajien suojelua, tarvitaan todellakin lailliset puitteet täällä, kun joku uskaltaa paljastaa jonkun rikoksen jossain yrityksessä, maassa tai poliittisessa puolueessa, jos hänen anonyymi asemansa ei suojata, niin hänen henkilökohtainen terveytensä on ja asemansa on vaarassa. Nyt tarvitaan todellakin suojeluohjeita ja sitä, miten käsitellä tätä saatua tietoa. Tarvitaan, tarvitaan oikeusapua ja mahdollisesti myös psyykkistä, psykologista apua, sillä tässä nyt puhutaan siitä, miten eh, näitä ihmisiä todellakin pyritään eh, tämän jälkeen syrjimään jopa kansainvälisesti. Eh, heitä on ajettu takaa Julian Assangen tapaus on kaikille tuttu. Yhdistyneen kuningaskunnan ihmis, kansakuntien ihmisoikeus on samalla linjoilla. Nyt olisi tärkeää, että tehdään niin paljon kuin mahdollista. Me tarvitsemme suojelupuitteet. Kiitos. Señora Pagazarun tutua. hay una pregunta. Contestar? Sí, sí. Edustaja, teille on kysymys. Vastaatteko siihen? Olkaa hyvä, edustaja J. Thank you very much indeed for accepting my question. Kiitos, että otatte vastaan kysymykseni. Mm Puheenvuoronne oli hyvin mielenkiintoinen. Viittasitte yhtiöihin. Haluaisin vielä tarkistaa, että oletatteko, että vain yhtiöt olisivat tällaisten lainsäädäntötoimien kohteena, joita EU, joista EUssa nyt haaveillaan? Koskisiko tämä mahdollisesti myös poliittisia organisaatioita, valtioita, viranomaisia, mitä tahansa organisaatioita, joissa väärinkäytösten paljastajat paljastavat jotakin väärinkäytöksiä? En tiedä, miten EU pystyisi tähän vaikuttamaan, mutta haluaisin mielelläni tältä kommentin. Sí. Sí, me está escuchando. Sí. Niin, kuulutteko? Niin, Nämä ovat rikoksia, erityisiä rikoksia, jotka ovat ikään kuin valkokäsine rikoksia, eli kyseessä ovat, on petokset, kavallukset, todella sofistikoidut rikokset, jotka tapahtuvat sellaisissa ympäristöissä, jossa ollaan älyllisesti hyvin pitkälle edistyneitä, ja tietty osa säännöstöstä, sen pitää olla kansallista, mutta olisi mahdollista, että osa säännöistä olisivat yhteisön kattavia. Tämä ei ole helppo asiakokonaisuus, koska sitä ei ole työstetty tarpeeksi. On yleissopimuksia ja asioita, joita on käsitelty parlamentissa, niin kuin Lopes Aguilar sanoi, mutta tätä pidemmällä ei ole menty suuressa osassa maita, mutta tämä on kuitenkin tehtävä, koska suurin osa näistä rikoksista, joita ei rangaista, ne ovat kuitenkin näissä puitteissa. Tämä koskee monikansallisia yrityksiä, valtioita ja poliittisia puolueita. Me kyllä tiedämme, että näin on. Meidän maassamme tämän tiedämme. Erityisesti meidän pitää jatkaa tätä työtä. Olen valmis tekemään eh, keskustelemaan kanssanne tästä. Kiitos. gruppo confederale della sinistra unitaria europea. E Gue Angel ryhmän puolesta edustaja Urban Crespo. Kiitos eh, puhemies. Hyvät edustajat, Wikileaks, Lista Falzani, Wikileaks, Snowden, Chelsea Manning, näiden väärinkäytösten paljastajien ansiosta kansainväliseen tietoisuuteen on tullut muiden tuhansien tapauksien lisäksi se, että Yhdysvalloista käsin painostettiin Espanjan hallitusta, jotta ei tutkittaisi Guantamon kidutuksia siihen salaisia lentoja, espanjalaisen eh, toimittajan Jose Couson murhaa Irakissa, paljastajien rooli on todella tärkeä, kun tunnistetaan erilaisia eh, rikoksia veronkierrosta erilaisiin korruptiotapauksiin. Heidät on tunnustettava ihmisoikeuksien puolustajiksi. He ovat erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä he tarvitsevat erityistä suojelua. On hyvä, että kaikki, jotka täällä tänään puhuvat, ovat juuri tätä mieltä, mutta tähän asti Euroopan unioni on tehnyt aika vähän varmistakseen näiden paljastajien suojelun silloin, kun kyseessä on ollut EUn sisäisen korruption paljastaminen, eikä ole tehty yhtään mitään sen, siltä osin, mitä tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolella. Siksi minulla olisi kaksi kysymystä, minkälaisia lainsäädäntöponnistuksia ja ohjelmia komissio aikaa seuraavan kuukausien aikana tällä alalla tehdä. Haluaisin myös tietää komission kannan YK mielivaltaisen pidätyksen työryhmän ajatuksista liittyen Julian Assangen tapaukseen. Hän on ollut monta vuotta Ecuadorin suurlähetystössä Lontoossa epäoikeudenmukaisesti. Mitä aiotaan tehdä, että Julian Assangen tapaus voitaisiin ratkaista? Tämä on konkreettinen kysymys. Ja vihreän ryhmän puolesta edustaja Javor. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen and Andel Kisarisen, Gides Strack, Andras Horvat. Voisin jatkaa pitkään nimilistaa. Nämä eivät ole ainoastaan nimiä eri jäsenvaltioista, vaan ihmiskohtaloita, joita yhdistää se, että he ovat kertoneet julkisesti sellaista asioista, jotka liittyvät julkisen intressiin ja rikkoivat sitä. Ja sen sijaan, että olisi ryhdytty toimi näissä asioissa, niin ryhdyttiin toimiin heitä vastaan sekä valtiot että yritykset. Ei tätä voida hyväksyä sitä, että Euroopassa ei ole kattavaa suojelua, joka varmistaisi sen, että väärinkäytösten paljastajat ja korruption, korruptiota vastaan taistelevat urheat ihmiset saisivat kunnon suojelun. Tarvitsemme eurooppalaisen direktiivin, jossa olisi minimisäännöt jäsenvaltioita varten ja määrätettäisiin, mikä olisi se vähimmäissuojelu, joka on varmistettava kaikissa jäsenvaltioissa väärinkäytösten paljastajan osalta. Tämä suojelu on taattava myös Euroopan unionin toimintien sisällä, sillä olemme voineet monta kertaa todeta, että itse Euroopan unioni ei ryhdy toimiin itse väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi ne, jotka riskeraavat kaiken eh, yhteisen edun puolesta, on heidän voitava kokea, että eh, yhteinen yhteisö on heidän puolellaan. Javor, there is a blue card for you. Do you want... Edustaja Javor, teillä on sininen kortin kysymys. Haluatteko vastata? Edustaja Tchaikovsky já mám na vás konkrétní dotaz. Eh, vy jste tady vlastně kritizoval svým způsobem to jakým způsobem. te arvostelitte tietyllä tavalla sitä tapaa jolla euroopan unionissa kohdellaan väärinkäytösten paljastajia. Mitä mieltä olette komissiosta? Luuletteko, oletteko sitä mieltä, että nykyinen komissio haluaa muuttaa toimintatapaa näiden palastajien suhteen vai jätetäänkö nämä ihmiset vain syrjinnän kohteeksi? Kiitos kysymyksestä. Nykyinen komission kanta, no siitä komission on puhuttava ensisijassa, mitä tähän asti on voitu kuulla, on osoittanut, että komissiossa ei ole tehty poliittista päätöstä siitä, että olisi lähdetty Euroopan tason lainsäädännön kehittämiseen tässä asiassa. Minusta näin ei voi olla. Euroopan toimielinten ja komission on omia sääntöjenkin koskien ja niin sisäisiä sääntöjä koskien oltava esimerkillinen ja sen pitäisi tehdä aloite sellaisesta uudesta direktiivistä, joka takaisi vähimmäissuojelun kaikissa jäsenvaltioissa väärinkäytösten paljastajille. Per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta la parola onorevole James. Ja seuraavaksi edustaja James ENF-ryhmästä. Whistleblowing. Well, there's no more difficult subject given its interpretation, of course. Väärinkäytösten paljastaminen on monimutkainen kysymys. Herää kysymystä, onko kyse paljastuksista vai kostosta. Mitä autoritäärisempi valtio on, sitä kiistanalaisempi kysymys väärinkäytösten paljastaminen on. Yhdistyneessä kuningaskunnassakin tämä on jo kyllin hankalaa, sillä meillä ei ole tarvittavia mekanismeja ja sama koskee muitakin jäsenvaltioita. Olen kuullut tänään puheita siitä, että pitäisi laatia jotakin vähimmäistandardeja. No, ei ole mitään takeita siitä, että ne hyväksyttäisiin. Tämä on havaittu muillakin osa-alueilla. Toivoisin, että muistamme sen, mitä vanhoissa kommunistivaltiossa tapahtui, kun yöllä äkkiä koputettiin ovelle ja silloin kyse oli juuri väärinkäytösten paljastamisesta. Joku oli yrittänyt sitä. Väärinkäytösten paljastajat ovat hyvin rohkeita ja ottavat suuren riskin, mutta en usko, että EUlla on mitään tekemistä puuttua tähän asiaan. Kiitos. Edustaja Boni. Mr. Commissioner, Hyvä komission jäsen, ne, jotka ovat varoittaneet meitä mahdollista vaarasta, olivat aina tärkeitä yhteiskunnalle ja heidän roolinsa on tärkeä erityisesti tänä päivänä, kun meillä on paljon tietolähteitä ja tiedonvälityskanavia. Jos väärinkäytösten paljastajat kertovat meille väärinkäytöksistä, korruptiosta, lainrikkomisesta, heillä on samantyyppinen tehtävä kuin toimittajilla, jotka varoittavat meitä tiedotusvälineiden kautta. Siksi heidän roolinsa demokraattiselle yhteiskunnalle on myönteinen. Kuten EUn korruptiovastaisessa äh, raportissa sanottiin, äh, väärinkäytösten paljastajilla on vaikeuksia, koska ei haluta toimia omaa äh, organisaatiota vastaan, pelätään myös kostoa mm, paljastajat toimivat usein oman tuntonsa mukaan, mutta oikeudellisten puitteiden ulkopuolella puolella tai niitä vastaan. Heidän täytyy rikkoa lakia voidakseen toimia oman moraalisen kompassinsa mukaan. Tällä tavoin he auttavat selvittämään rikollista toimintaa, joka rikkoo lakia, esimerkiksi korruptiota. mutta sen ei pitäisi kuitenkaan johtaa valtion romahtamiseen, sen toiminnan romahtiseen. Demokraattisessa yhteiskunnassa tutkivilla toimittajilla on oikeutensa ja heitä suojellaan. Siksi meidän täytyy kehittää keskusteluamme väärinkäytösten paljastajista. Meidän täytyy edistää eh, ymmärtämystä tästä ongelmasta ja paremmin panna täytäntöön eh, puitteita, joilla suojelemme heidän oikeuksiaan henkilöinä ja ammatti-ihmisinä. Jotkut valtiot ovat tehneet sitä hyvin edistyksekkäällä tavalla. Tämä on kaikkien jäsenvaltioiden velvollisuus. Kiitoksia. Edustaja Schlein. Grazie, Kiitoksia puhemies Väärinkäytösten paljastajilla on erittäin tärkeä rooli, kun on kyse järjestäytymisestä rikollista korruptiosta, veronkierrosta. Nämä ovat ilmiöitä, jotka ylittävät hyvin helposti valtion rajat. Ne ovat eurooppalaisia ilmiöitä ja siksi me tarvitsemme eurooppalaisia ratkaisuja. Tarvitaan eurooppalainen direktiivi, joka määrittelee minimistandard väärinkäytösten paljastajille ja jotta meillä olisi selkeitä turvallisia Äh, kanavia tietojen äh, paljastamiselle. Me emme voi olla turvassa näiltä ilmiöiltä, jos emme suojele niitä, jotka puhuvat. Valitettavasti Euroopassa on vain kahdeksan äh, valtiota, joilla on täydellinen lainsäädäntö tässä asiassa. Tämä parlamentti on vuonna 2013 Krim valiokunnan mietinnössä suurella enemmistöllä vaati, että Euroopan komissio vuoden 2013 aikana tekisi lainsäädäntöehdotuksen, joka menisi tähän suuntaan, että meillä olisi eurooppalainen tehokas väärinkäytösten paljastajien suojelujärjestelmä. Tästä ehdotuksesta on tullut kolme vuotta, kulunut kolme vuotta, mutta ehdotusta emme ole vielä nähneet. Miksi komissiolla on kestänyt näin kauan? Lopuksi haluaisin muistuttaa, että tammikuusta 2014 mutta Euroopan unionin toimielet ovat äh, ottaneet pakolliseksi äh, sisäiset normit, jotka liittyvät äh, väärinkäytösten paljastamiseen ja paljastajien suojamiseen. Mutta on käynyt ilmi, että muut toimielimet paitsi tilintarkistustuomioistuin ovat tehneet hyvin vähän väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi, myöskin tämä parlamentti. Tällä tavoin menetetään mahdollisuus. Meillä on mahdollisuus osoittaa kansalaisille, että Euroopan toimielimet kannattavat avoimuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Krisogonos. Kiitos puhemies. EUn on taattava tehokas suoja niille ihmisille, jotka antamillaan tiedoilla vaikuttavat korruptioskandaalien havaitsemiseen. Näin todetaan Transparency Internationalin 2013 raportissa, joka perustuu kyselytutkimukseen ja sen mukaan suurin osa EU-maista ei pysty suojaamaan tehokasta suojelua työpaikoilla. Kyseessä on tietenkin myös tekijä, jolla on pelotevaikutusta mahdollisille väärinkäytösten paljastajille. Syyskuussa 2015 todettiin, että tällä alueella tarvitaan yhteistä EUn politiikkaa. Ajatellaanpa vaikka LuxLeaksia tai Volkswagen-skandaalia, jotka ovat horjuttaneet kansalaisten luottamusta ja kuinka paljon olisi auttanut noissa tilanteissa, että olisi ollut yhtenäinen lainsäädäntö, joka suojaisi ilmiantajia. Kansalaisille on annettava kannuste tuoda näitä asioita päivän valoon, jotta voimme toimia tehokkaasti. Kiitos. La parola onorevole Zedowski. Edustaja Zedowski. vážený pane komisaři, my v Evropské... Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen EPP on vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni lähtee liikkeelle avoimuudesta, integriteetistä ja ihmisoikeuksien valvonnasta. Euroopan unionin velvollisuus on taata ihmisoikeudet ja perusoikeudet kaikille niille, jotka päättävät ilmoittaa näiden oikeuksien rikkomisesta, väärinkäytösten paljastaja on kontrollimekanismi, joka tekee mahdolliseksi varmistaa sen, että valtaa ei käytetä väärin niiden toimista, joiden ei näin pitäisi tehdä. On voitava taata, että tämä mekanismi tulee suojelun kohteeksi. Tämä koskee myös herra Assangea, vaikka minä suhtaudun vähän varauksellisesti herra Assangen, Assangen henkilönä, mutta emme kuitenkaan voi tätä unohtaa, sillä hänen toimissa pohjalta on voitu ymmärtää, kuinka monimutkaista eh, asioista on kyse maailmanlaajuisesti. Jotkut haluavat lakasta asiat maton alle ja Julian Assangein tapaiset ihmiset eivät ole mukavia tässä mielessä, mutta se unohtaa, että väärinkäytösten paljastajista tulee helposti syytösten uhreja, sellaisten syytösten uhreja, joita oli perusteltu me Euroopan unionin edustajat. Meidän tehtävämme on estää tämä minusta Julian Assangein vangin semisen pitäisi loppua, hän pitää taata kansainvälinen suojelu jos Euroopan unioni ei takaa tarpeellista suojaa Assangeille ja muille paljastajille, niin tämä on huono viesti niille, jotka haluavat ilmoittaa väärinkäytöksistä. Flanagan. Edustaja Flanagan. Kuten niin monet asiat, jotka menevät tämän parvetin, niin tämäkin on, tälläkin nyt puhutaan oma, äh, asiasta, äh, vaikka itse asiassa todellisuus, äh, mitä tässä asiassa tehdään, on päinvastaista. Yli kahdeksan vuotta sitten Jonathan Sugarman äh, erosi tehtävästään Unicredit-pankissa Irlannissa. Hän sanoi, että äh, hän teki sen, jotta ei joutuisi syytteeseen. Hänen tehtävänsä oli äh, allekirjoittaa pankin likviditeetti kaupankäynnin jälkeen. Ja päivittäin hän näki, että pankilta puuttui tuosta luvusta ei vain muutamalla prosentilla, vaan yli 40 kertaa marginaalin. Hän kertoi pankille, hän kertoi pankkivalvojalla. Pankki sanoi, pidä suusi kiinni, pankkivalvoja ei välittänyt hänestä. Kun vihdoin tehtiin jonkinlainen tutkimus, sanottiin, että ei voitu taata hänen anonyymiyttään eikä immuniteettiään. Hän ei edes Äh, äh, ollut todistajana pankkitutkinnassa. Me voimme puhua vaikka kuinka kauan täällä, mutta minä otan sitä päivää, kun me teemme jotain, koska äh, ne, jotka ovat paljastaneet, joutuvat pelkäämään eivätkä ne, jotka on paljastettu. Ja minä todellakin pyytäisin, että ihmiset eivät täällä puhuisi puhelimeen, koska se on todellakin epäkohteliasta. Honorable Pospisil Edustaja Pospisil. Děkuji pane předsedo. Já považuji debatu o oznamovatelích... Kiitos. Pidän väärinkäytösten paljastajaa keskustelua yhtenä tärkeänä petoksen vastaisena toimena, jos katsotaan jäsenvaltioissa yleistä mielipidettä, niin kansalaiset pitävät korruptiota yhtenä vakavana ongelmana. Suurin osa jäsenvaltioista ei ole hyväksynyt lainsäädäntöä, jolla suojeltaisiin väärinkäytösten paljasta ainoastaan joissain maissa on työoikeudessa tämä mainittu. Eli ehkä voisitte komissiona miettiä jotain yleisiä vähimmäisnormeja, joilla voitaisiin suojata suojella näitä väärinkäytösten paljastajia. Te mainitsitte direktiivit, joissa on mainittu väärinkäytösten paljastajat, mutta olisi mielestäni hyvä, jos saataisiin kattava lainsäädäntö, jos olisi joku minimitaso esimerkiksi silloin, kun ilmoitetaan jostain vakavasta rikoksista, ei ainoastaan moraalista ongelmasta. Nyt meillä on syrjinnän vastaista lainsäädäntöä. Sekin on Euroopan tasoista muutama vuosi sitten, millä olin vastuussa tästä asiakokonaisuudesta Tsekin tasavallassa ministerinä ja tähän asti ei ollut tarpeeksi poliittista tahtoa saada läpi tällaista lainsäädäntöä. Ja siksi olisi hyvä, että Euroopan tasolla näin tehtäisiin ja voitaisiin suojata niitä, jotka eivät pelkää asioiden paljastamista. Seuraavaksi menemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Edustaja Marias. Kiitos puhemies Täällä puhutaan epäoikeudenmukaisuuksien ja lainvastaisuuksien ilmoittamisesta EU-ssa ja ilmoittajien oikeudellista suojelusta. On käynyt ilmi, että tällaiset henkilöt ovat hyödyllisiä etenkin tai esimerkiksi pankkiskandaaleissa, veropetosasioissa ja niin edelleen. Esimerkkejä on hyvin paljon ja esimerkiksi Kreikassa viranomaiset eivät itse olisi havainneet väärinkäytöksiä ilman ulkopuolisten apua, esimerkiksi systemaattisessa verojen välttelytapauksessa. Kyse ei ole pelkästään verolainsäädännöstä, vaikka niistäkin toki on kyse eri jäsenvaltioissa, vaan kyse on siitä, että täytyy varmistaa, että voimme hyötyä ihmisten tiedoista ilman, että nämä ihmiset joutuvat kärsimään ja myöskään toimittajia ei saa vainota, kuten esimerkiksi LuxLeaks-tapauksessa. Marias Kalinikta. Kiitoksia, edustaja Marias. Ja lopuksi komission nimessä komission jäsen Andri Kaitis. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Tietenkin oli hyvin mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua. Haluaisin kiittää teitä lämpimästi tämän päivän hyvin mielenkiintoista keskustelusta. Tietysti minulle voitte olla varmoja siitä, että kerron komission jäsen Jorovalle tästä keskustelusta. Hän on vastuussa tämän päivän keskustelun sisällöstä haluan korostaa vielä seuraavaa. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meidän tulisi suojella väärinkäytösten paljastajia. Kysymys kuuluu, miten meidän se tulisi tehdä, mikä on parasta ja mikä on realistista. Tietenkin tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Tietenkin puhumme ihmisoikeuksista ja tavoista käsitellä tätä koko Euroopan unionissa puitteistosta. Komission jäsen Jurova haluaa välittää teille seuraavan tien. Hän haluaa jatkaa ja syventää keskusteluja kanssanne. Ja tietenkin kiitän vielä kerran tästä erittäin mielenkiintoista keskustelusta. Thank you very much, Commissioner. Kiitoksia. Komission jäsen keskustelu on päättynyt.